vamos a hacer un par de terminado este, punto y anunciando como es niin, lopetamme tämän asian käsittelyn ja niin kuin aina sanomme, että asiassa äänestetään huomenna kello 11.30 mietinnöstä ja sietinnöstä estetystä tarkistuksesta. Ja nyt meillä on muutama ilmoitusseikka, jotka meille juuri annettiin ensinnäkin neuvostolta. On tullut kaksi ensimmäisen käsittelyn kantaa ja myös komission kannanotto. Nämä asiat otetaan mukaan pöytäkirjaan. Parlamentilla on kaksi kuukautta aikaa ottaa näin asioihin kantaa huomista alkaen, 27.10. alkaen siis. Ja sitten toisaalta vihreiden ryhmältä olen saanut pyynnön, että nimitettäisiin valiokunta jäsen. Tämä laitetaan myös pöytäkirjaan ja se katsotaan hyväksytyksi, jos kukaan ei esitä vastalauseita siihen mennessä, kun tämä pöytäkirja hyväksytään. El siguiente punto del orden del día es... Seuraava kohta on ystäväni Gardia Thaun Rubialin mietintö. Se koskee innovatiivisia rahoitusvälineitä tulevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Olkaa hyvä, edustaja Garvia Saavan. Esittelijänä saatte nyt puheenvuoron. Kiitos puhemies, hyvä komission sen Lewandowski taas kerran, eli kolmatta kertaa tapaamme täällä täysistunnossa. Aivan siksi haluaisi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja lausun valmistelijoita tämän mietinnön osalta.